da tutte. questo... questo dovevi parlarne con la Gerling. No, Dear colleagues, Hyvät kollegat, voimme aloittaa kokouksemme. Aloitamme esityslistan kohdasta kaksi, joka on esityslistan hyväksyminen. Kuten tiedätte, on lykätty äänestystä ETS-mietinnöstä seuraavan Strasbourgin kokoukseen torstaina 15 joulukuuta kahdeksasta aamulla kello 10 ja, ja uudistettu esityslista lähetettiin teille maanantaina 5 joulukuuta iltapäivällä. Jos ei ole vastustusta, niin sitten uudistettu esityslista voidaan näin hyväksyä. Sitten puheenjohtajan ilmoitukset. Tarkistusten ja määräaikaan herra Staasin lausuntoluonnos setasta. Sen jälkeen kun Intassa on äänestystä lykätty, niin tarkistusten jättöön määräaika pelkästään englanniksi on keskiviikkona kello 14 keskiviikkona 14. joulukuuta kello 12 ja äänestys Envissä pidetään 12. tammikuuta. Edustaja Melinin lausuntoluonnos työntekijöiden suolimiseksi karsinogeneilta ja mutageneilta. Sen jälkeen, kun on lykätty uudelleen komission ehdotuksen hyväksymistä, nyt hyväksyntä on 21. joulukuuta, niin tarkistusten jätön määräaika on maanantaina 9. tammikuuta kello 12. Äänestys päivämäärä Envissä pysyy samana. Sitten asiakirjoistanne löydätte äh, raportin matkastamme Johannesburgiin COP17 Sitesiin joka järjestettiin 23-25. joulukuuta. Ja tämän kokouksen päätteeksi järjestän pienen jouluvastaanoton täällä samassa salissa. Jäsenet ja työntekijät voivat osallistua. Tänään meillä on tulkkaus 21 kielelle ja tämä kokous välitään suoratoistona verkossa. Koordinaattorien suositukset on jaettu teille sähköisesti. Jos kukaan ei vastusta, niin niitä voidaan pitää hyväksyttynä. Tämä oli kohta neljä, sitten kohta viisi. Pöytäkirjan hyväksyminen kokouksesta 29. syyskuuta 2016. Jos mitään vastustusta ei ole tämän kokouksen loppuun mennessä, niin sitten pöytäkirjaa voidaan pitää hyväksyttävänä. Nyt meidän on kerrottava toimielinten välisistä neuvotteluista liittyvät asetukseen elohopeosta. Nämä eh, neuvottelut päätettiin toisessa epävirallisessa trilogissa, joka järjestettiin tiistaina 6. joulukuuta. Suurimmat eroavaisuudet parlamentin ja neuvoston kanssa saatiin poistettua, kaikki avoimet kysymykset ratkaistiin uusista tuotteista ja prosesseista taloudelliset arviointikriteerit poistettiin. Poikkeukset uudelleen suunnitellulle tuotteille vaativat nyt äh, sen, että elohopean määrää vähennetään. Ähm, sitten kun on kyse saastuneista äh, alueista, niin komissio tulee kolmen vuoden sisällä antamaan inventaarin olemassa olevista saastuneista alueista ja äh, elohopea lisätyistä tuotteista rajoituksia tiukennettiin monien tuotteiden kohdalla ja lisäksi äh, komissio tulee vuoteen 2020 mennessä uudelleen virtaviivaistamaan EUn elohopealainsäädäntöä. Sitten hammasamalgaamista, joka oli avainkysymys. kysymys ja raja kummallekin yhteislainsäätäjälle. Neuvosto ei pystynyt sopimaan tarkasta lopettamispäivämäärästä. Kompromissin tavoitteena on kuitenkin lopettaa sen käyttö ja hyvin tiukkoja määräyksiä muista asioista, esimerkiksi 15 vuoden ikäraja, 95 ähm, prosentin retentio kaikille erottajille ja vuonna 2020 uudelleenarviointilause krematorioille. Ja Envivaliokunnassa tullaan äänestämään tästä joko 15. joulukuuta Strasbourgissa tai 12. tammikuuta. Ja nyt voimme mennä äänestyksiin. Meidän on äänestettävä lastenlääkkeitä koskevasta asetuksesta ja voimme aloittaa saman tien. Tarkistus 60 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 65 puolesta. Vastaan. tyhjä Hylätty. 66 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 67 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 68 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 69 suullisella tarkistuksella, jota SND on pyytänyt. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Sitten äänestämme näin tarkistettuna puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 70 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 2 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Anteeksi, hyväksytty. Tarkistus 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 3 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 79 puolesta, vastaan, tyhjä tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 80 puolesta, vastaan, tyhjä hylätty. 81 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 82 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 83 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 87 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kolme puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Neljä puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Viisi puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Nyt äänestämme yhdessä kuusi ja seitsemän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kahdeksan puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 11 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 12 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 13. Siitä emme äänestä, se raukeaa. 14 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Olette kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 15. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 16. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 17. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 18. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 19. Puolesta. Vastaan. tyhjä, Hylätty. 20 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 21 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 22 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. 27 puolesta, vastaan, tyhjä hyväksytty. Kompromissi 6 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 33 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 35 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 36 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 37 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 38 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 39 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi 7 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 43 puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. Sitten 47 puolesta, vastaan, tyhjää, tarkistetaan. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 53 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 54 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 55 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 56 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 58 puolesta, vastaan tyhjää hy- hylätty. 59 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Loppuäänestys koneäänestyksenä. Voitaisinko tarkistus 70 ottaa koneäänestyksenä, koska uskon, että se ei ollut aivan selvää. Numero 70. It's paragraph 4 A new. Kohta 4a uusi, sivulla 2. I don't remember if we have voted in favor or not. I have to check. minä en muista äänestimmekö puolesta vai ei, minun on tarkistettava. Puolesta, puolesta äänestimme. Uskon, että te sanoitte, että se hylättiin numero 70. Ei. Ei, se on hyväksytty. Proposed by the socialist. Sosialistit sitä ehdottivat. We have a final vote, sorry. <laughs> niin, meillä loppu äänestys, anteeksi, äänestys alkaa. Oletteko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä. Yksimielisesti hyväksytty. Kiitoksia. We give for one minute the possibility for who want to leave the room. Annamme niille, jotka haluavat salista lähteä, mahdollisuuden lähteä salista. Okay, colleagues, we can uh, start with... No niin, kollegat, voimme aloittaa esityslistan kohdalla kahdeksan, nimittäin talouspolitiikan eurooppalainen ohjausjakso, vuotuinen kasvuselvitys 2017. Tämä on lausuntoluonnoksen käsittely. Lausunnon laatinut kollegamme Nuno Melo. Hän ei ole paikalla, mutta annan puheenvuoron edustaja Ajuusolle niin, että hän voi esitellä eh, eh, valmistelijan näkökannan. Pilar, ole hyvä. Kiitos puhemies. Herra de Melo ei pysty olemaan paikalla ja ilolla puhun hänen puolestaan. Keskustelu Euroopan talouden ohjausjaksosta on hyvä mahdollisuus tuoda esille ympäristöbudjetin yhteydessä ja edistää vihreätä kasvua. Voimme lisätä ulkois, vähentää ulkoista riippuvuutta ja lisätä työpaikkoja. Kysymys on siitä, että käytämme resursseja älykkäämmin ja vähentämme tuontiraaka-aineista riippuvaisuutta. Meillä on globaaleja haasteita ja siitä Pariisin sopimuksen merkitys syntyy. Meidän täytyy parantaa ympäristökäytänteitä ja totta kai äh, rangaista, niin asettaa sanktioita niille, jotka haittavat ympäristöä Tänne täytyy edistää elpymistä ja luoda paremmat kasvun edellytykset eri teollisuuden sektoreille. Terveyspolitiikasta sanoisin, että terveys on arvo sinänsä ja myöskin talouskasvun perusta. Terveyteen investointi parantaa terveyttä, lisää vaurautta ja luo terveempiä yhteiskuntia. Ramelu painottaa myöskin raatusjärjestelmän kestävyyttä kestävä rahoitus on tärkeää että, ää, myös terveydenhoidolle. Investointeja tarvitaan kasvun pohjaksi. Meidän täytyy parantaa tuottavuutta ja lisätä työpaikkoja. Toivon yhteistyötä kaikilta varjoesittelijöiltä. Kiitos. Äh, Kiitoksia. Ja nyt äh, puheenvuoron saavat varjoesittelijät SNDstä, edustaja Zoffoli. Grazie, Presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Komission tiedonanto taloudellisista politiikasta ja kasvusta vuodelle 2017 painottaa siihen, että on vahvistettava talouden elvympymistä ja investoitava erityisesti nuoriin ja erityisesti työttömyyden torjumiseen. Tästä varmaan kaikki ole, voimme olla samaa mieltä. Me olemme tietoisia siitä, että Eurooppa, joka ei pysty tarjoamaan eh, mahdollisuuksia eh, ja tulevaisuuden näkyviä eh, kansalaisille, tulee murtumaan populismin alla. Mutta mm, meidän on käsiteltävä tätä avoimesti parlamentissa, jotta voitaisiin tehdä rohkeampia e- ehdotuksia, kun otetaan huomioon se, että haasteet ovat uudistuneet. Elpymistä on, mutta se on liian heikkoa eikä tasaista. Vaje on laskenut alle 2 prosentin, 6 prosentista, mitä se oli vielä joitakin vuosia sitten, ja myös julkinen velka on vakautunut, mutta rakennerahastot, joita vuosittain joiden käyttöön vuosittain rohkaistaan, niissä pitää olla enemmän joustavuutta, jotta jäsenvaltiot voivat hyötyä investointien uudelleen käynnistämisestä. Ajattelemme tässä esimerkiksi investointeja, joilla turvataan alueet ja huomioidaan luonnon, joiden avulla voidaan ehkäistä luonnonkatastrofien yhä useammin aiheuttamia haittoja tai on myös huomioitava pankkijärjestelmän heikkous, mutta se on tehtävä tietäen, että joissain tapauksissa pankkien ongelmat liittyvät reaalitalouden heikkoukseen. He eivät pysty enää Eh, maksamaan velkoja takaisin, joten meidän on eh, päästävä takaisin eräänlaiseen hyvään eh, kehään. Meidän täytyy korvata tämä nolla logiikka laadulliseen logiikkaan, eli äh, että äh, laatua otetaan kansallisiin budjetteihin mukaan. Ja mm, komissio on kyllä nyt antanut pieniä, mutta rohkaisevia viestejä tähän suuntaan. Ympäristövaliokunnassa meillä on paljon ehdotettavaa. Me tiedämme, että jos ei äh, riittävällä tavalla investoida vihreään talouteen yhteen talouden dynaamisimmista sektoreista, joka pystyy luomaan uusia hyviä työpaikkoja, niin sillä tavoin heikennetään valtion innovaatio- ja kehityskykyä. Ajatellaan kiertotaloutta ja kierrätystä tai sitä, että siirrytään alhaisten päästöjen energiajärjestelmään – meidän on saatava aikaan se paradigman muutos, jota äh, Pariisissa äh, vaadittiin ja jonka COP22 on vahvistanut. Meidän on mielestäni jatkettava, jotta tällaiset ympäristöindikaattorit eivät olisi ainoastaan Ähm, sanoja, vaan ne olisivat yhä useammin äh, talouspolitiikan kriteerejä. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Selimovic. Thank you very much, First of all, Kiitoksia. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijää edustaja Meloa tästä lausuntoluonnoksesta. Uskon, että se luo erinomaisen pohjan jatkotyölle. Pidän hyvänä sitä, että ENVY-valiokunta jälleen kerran antaa lausunnon vuotuisesta kasvuselvityksestä. Ympäristönäkökulma pitäisi ottaa osaksi ratkaisua, kun pohditaan talous- ja rahoitusongelmia EU:ssa. Nyt pitää nopeammin ja tiukemmin ryhtyä viherryttämään taloutta. Tällä voidaan lieventää kriisin aiheuttamia ongelmia. Haluaisin valottaa kolmea osa-aluetta, jotka ovat erittäin tärkeitä. Ensinnäkin Ympäristöverotus ja varsinkin veron siirto sellaisella tavalla, että otetaan verotuksessa ympäristö paremmin huomioon, pitäisi asettaa tärkeään osaan esityslistaa Euroopassa niin kuin 2020 ohjelmassa on todettu. 2003 vuoden energiaverotusdirektiivi pitäisi pistää täytäntöön ja maat pitää velvoittaa oikeudellisesti, juridisesti verottamaan ympäristöä myönteis, ympäristökantamyönteisellä tavalla. Esimerkiksi tuotteita, jotka valmistetaan vastuuta, pitäisi laajentaa. Ja innovatiivista taitoa tarvitaan jätteen käsittelyyn jäsenvaltiossa. 25 jäsenvaltiossa yksi osa y- y- jätehuoltopolitiikkaa on kaatopaikkavero. Olen vakuuttunut siitä, että paljon enemmänkin voitaisiin tehdä, varsinkin jäsenvaltioiden suunnalla. Me tarvitsemme sitä, että EU edelleenkin siirtää verotaakkaa työn verottamisesta saastuttajien verottamiseen ja fossiilisten polttoaineen valmisteen verotukseen. Nyt pitäisi järkevämmällä tavalla pistää täytäntöön ympäristöveroja niin, että vastaan se, että ympäristön tila paranee ja vähennetään energiaan ja muiden raaka-aineiden käyttöä mukanottuna stimuloimalla innovaatioita. Toiseksi haluaisin mainita vihreiden työpaikkojen merkityksen. Vuonna 2012 tehty tutkimus selkeästi osoitti, että niiden ihmisten määrä, jotka toimivat ekotaloudessa, arvioidaan noin 3,4 miljoonaksi tuon vuoden aikana koko eu tasolla. Aiemmin tullut oli vain 2002. Yleinen suuntaus on siksi yhä kasvavaa. Vihreitä työpaikkoja syntyy lisää. Suurin osa niistä riittyy ympäristöön. Ympäristö on tässä tärkeässä asemassa. Olisi tärkeää pistää täytäntöön EUn politiikkaa. Otetaanpa yksi esimerkki. Vuotta 2010 energiatehokkuus direktiivi, joka liittyy rakennuksiin. Siellä on todettu, että kaikki uudet rakennukset pitää saada miltei nolla energiarakennukseksi joulukuun viimeisen päivään mennessä vuonna 2020. Energiatehokkaimmat investoinnit rakennuksiin ovat lämpöpumput ja eristys, lämpöeristys ja työllisyys tällä alalla – olisi suoraan riippuvaista siitä, että tämä politiikka pistetään täytäntöön, niin kuin tutkimuksessakin todettiin. Ja sitten vihreä rahoitus vielä lopuksi. Haluaisin todeta, että enemmän vihreitä investointeja tarvitaan kipeästi, jotta voidaan edistää työpaikkojen luomista ja kasvua. Finanssipoliittinen kuri on ollut tärkeimpänä EUn politiikassa ja myöskin tarpeellista talouskriisin yhteydessä, mutta uskon kuitenkin, että investoinnit tulevat olemaan äärimmäisen tarpeellisia, mitkä halutaan saada aikaan vihreä talous mukaan luettuna energia, ilmasto ja ympäristöalan EU-politiikka. Financial Timesin tutkimus 2010 vuonna totesi, että Yhdysvaltain dollarissa mitattuna pitäisi saada 500 miljardiin vuodessa – jotta voidaan estää ilmaston lämpeneminen, taikka pitäisi olla kahden, kahden asteen luokassa. Ilmastoinvestointeja tarvitaan näin, mutta ilmastonmuutos tulee ja siitä tulee, tulee katastrofaalisia seuraamuksia. Nyt ollaan paljon tuon luun alapuolella. Vuonna 2014 julkaistun raportin mukaan pitäisi keksiä vaihtoehtoisia tapilla, voidaan rahoittaa talouden viherryttämistä. Jo pitää saada oikea tasapaino aikaan yhtäältä ympäristöverot ja toisaalta investointi ovat tarpeellisia. Investoinnista pitäisi tehdä paljon hyödyllisempiä tai tuottoisampia, kun investoidaan vihreän talouteen. EUn kasvua, kun pyritään pönkittämään, aion tehdä jotakin tarkistuksia tai mietintöön ja ilomielen tehnyt tästä muiden valmistelijan kanssa sitten, kun tarkistus on tehty. Salin, että jälleen kerran kiitän vielä esittelijää erinomaisesta työstä. Kiitos. Much, Mr. Kiitoksia, edustaja Eichhout. Thank you very paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Ja kiittäisin, äh, kiittäisin myös esittelijää. Tiedän, että tämä on sivun mittainen, koska meillä on säännöt ja kuten kollegat totesivat, tämä on oikein hyvä pohja vastaisille töille. Olen oikein iloinen, että ympäristövaliokunta myös ottaa osaa nyt ajalta jakson seurantaa. Meillä on nyt talouden hallintajärjestelmä EU:ssa, joka pyrkii varmistamaan, että hallitukset tekevät järkeviä asioita budjeteillaan ja silloin loogista, että ympäristö on osa hallintoa. Jos esittelijän ehdotusta luen, voin sanoa, että useampien asioiden kanssa voimme olla samaa mieltä, mutta välillä voimme vähän lisätä yksityiskohtia, kun teistä sanotaan, että kiertotalouden periaatteet pitää ottaa mukaan seurantajaksoon. Olemme samaa mieltä, mutta ehkä pitäisi olla selkeämpi. Esimerkiksi jätepaketissa puhutaan indikaattoreista, ja on tärkeää, että indikaattorit otetaan mukaan seurantajaksoon teemme tuon suuntaisia tarkistuksia. Sitten verotus. Totta kai tästä tulee vaikea keskustelu, mutta kuten entinen kollegani sanoi, emme me voi välttää verotuskeskustelua. Kriisin aikana me näemme, että työn verotus on kasvanut, joka on tyhmintä. Sitähän haluaa laskea työvoimaverotusta työllisyyden parantamiseksi ja verotuksen takaa täytyy siirtää sekä saastuttamiseen että luonnonvaroihin. Ja koskemattomat luonnonvarat ovat niukkoja luonnonvaroja, ja tuollainen verotuksen painopisteen siirtyminen on tärkeää. Täytyy myös painottaa fossiilisten polttoaineiden tukien merkitystä. Minä olen vähän kyllästynyt näihin kansallisiin foorumeihin, jossa ihmiset lupaavat, että he lopettavat fossiilisten polttoaineiden tukemiseen OECD, G8, IMF, Maailmanpankki, kaikkialla se sanotaan, mutta ei sitä vaan tehdä. Nyt on aika ottaa tämä kiireiseksi indikaattoriksi seurata jaksoksi, että me ainoastaan saarnaisi tukiasten lopettamisesta, vaan lopettaisimme ne. Teemme myös tämän ehdotuksen. Odotan kollegan tarkistuksia vihreistä investoinneista. Varmasti löydämme toisemme tuolla alueellakin. Ja lopuksi teemme tarkistuksia ja sanomme, että meidän täytyy taata se, että terveydenhuollon minimitaso säilyy. Me kaikki tiedämme, mitä Kreikassa tapahtuu. Perusterveydenhuolto menee vessasta alas ja sietämättömyyden raja ollaan saavuttamassa. Meillä pitäisi olla suoja. elintarviketurvallisuus, se mitä jäsenmaassa tehdään elintarvikeviranomaisille. Niin tässä ei puhuta enää säästöpolitiikasta. Euroopan täytyy osata, että perustaso ja perusluottamus elintarvikkeiden turvallisuuteen täytyy säilyttää. Ja se Eurooppa ei lainajärjestelmä asiassa vain keskittyy säästöpolitiikkaan, niin luottamus EU vähenee. Tuonkin pitäisi näkyä mietinnössä. Odotan yhteistyötä kollegoiden ja esittelyiden kanssa. Lisäämme aiheita ja vähän täsmällisyyttä, mutta varmasti voimme laatia hyvän mietinnön, jonka voimme lähettää valio- ekon valiokunnan kollegoille. Kiitoksia edustaja Donnanu. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin omalta osaltani kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä, mutta katson, että kun puhutaan Euroopasta talouden ohjausjaksosta, vuosien mitään, mittaan siitä on tullut tärkeä väline, jossa talous- ja budjettipolitiikka halutaan ohjata jäsenvaltioissa – sen sijaan tehtäisiin tehokkaita investointeja ihmisten terveyteen ja muuhun. Halutaan nyt pikemminkin toimia sellaisella tavalla, että säästetään ja monissa maissa sosiaaliset ja terveysvaikutukset ovat merkittäviä, erityisesti Etelä-Euroopassa säästöjen vuoksi. Työllisyys ja taloudellinen vauraus, johon pyritään, on nyt asetettu etusijalle. Tässä tilanteessa on vaikea nyt tähän mennä mukaan ja koska tämä ei ole oikein raiteillaan. Mitä tulee tähän monenkirjavaan ehdotukseen? Tässä on monia riistaisuuksia, kun tarkastellaan muita politiikan osa-aloja Euroopassa. Kiertotalous ensinnäkin, tietystikin meidän elämäntapamme ja tuhlaava resurssien käyttö ovat todellinen ongelma. Tässä todetaan myöskin, että että lyhyiden ketjujen käyttö olisi hyödyllistä. Tässä pystyttäisiin 600 miljardia euroa säästämään tällä tavalla Euroopassa. Mutta sanotaan myöskin, että kiertotalouden suosiminen johtaisi siihen, että paremmin pystytään säätelemään tuottajia ja muiden, muita toimijoita, ja paikallistuotantoon pitäisi pyrkiä. Mutta jo nyt on valtavia kilpailupaineita kansainvälisen kaupan suunnalta. Kansainvälinen kauppa jyrää ilman mitään esteitä Euroopassa. Ja tämä on erittäin suuri saastumisen, suuri saastumisen lähde Euroopassa. Sieltä sitten paikallistuotanto, jota halutaan suojella vapauttamalla innovaatiota, joita tarvitaan meidän teollisuutemme ja tuotteemme tarvitset in, innovaatioita. Nämä hurskaata sanata auttavatko ne sitten vähentämään energian käyttöä jäsenvaltiossa pyritään tyydyttämään energiatarpeet. Energia, fossiiliset polttoaineet eivät ole ikuinen ratkaisu. Pikemminkin pitäisi päästä luomu energiatuotantoon ja uusiutuvan energiaan ja vaihtoehtoisiin ratkaisuihin, jotka ovat kestävällä pohjalla. Meidän tuontiriippuvuutemme energian saralla on edelleenkin kourin tuntuva. Nämä ovat hurskaita puhuja, puheita, mutta nämä ovat myöskin suuri haasteita, jotka kohtaavat Euroopan ja meidän omat resurssimme ja oma elämäntapamme ovat nyt kyseessä. Aion tehdä tähän henkeen, tässä hengessä tarkistuksia tähän tekstiin. Kiitoksia. Ja minä en näe täällä muita henkilöitä, jotka haluavat puheenvuoron muita jäseniä. Ja nyt annan herra Klenäganille komissiosta puheenvuoron. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiittäisin esittelijä lausuntoluonnoksesta ja kiittäisin myös varjoesittelijöitä kommenteista, jotka he kohdistuvat 2017 kasvotutkimukseen. Me panemme merkille äh, esittelijän kommentit ja myös ne alueita, jotka on, joita pidetään prioriteetteina kasvututkimuksessa, ja nämä ovat tietysti nämä kolme pylvästä, investointien elvyttäminen, rakenteelliset uudistukset ja vastuullinen budjettipolitiikka tai julkisen sektorin rahoitus. Esittelijän kanssa, lausunnon kanssa olemme sitä mieltä, strategiset investoinnit ovat keino tukea kasvua ja työpaikkojen luomista kautta sisämarkkinoiden. Jotkut puhujat ovat todenneet, että edistys on kiinni myöskin toimista, joihin jäsenvaltiot ryhtyvät investointiesteiden poistamiseksi, joten jäsenvaltioiden täytyy myöskin kantaa vastuunsa. Meillä on tervetullutta, että lausuntoluonnoksessa on viittaus Pariisin ilmastonmuutossopimukseen. Sopimus mainitaan myöskin komission kasvu kertomuksessa, erityisesti koska se tarjoaa lisämahdollisuuksia EUn yrityksille. Se voi laajentaa hyödyke- ja palvelumarkkinoita. Ja tätä kautta voimme saavuttaa asetetut tavoitteet. Sitten terveyteen on pari pohjaa maininnut sen. Ja sen vaikutukset kun tuottavuuteen, työvoiman tarjontaan. Me olemme samaa mieltä, että terveydenhuoltojärjestelmät ovat avainkysymyksiä, joista puhua seurantajakson ohjausjakson puitteissa sekä taso että sen kestävyys ja odotamme, että terveydenhuoltosektoreihin puututaan myös maakohtaisissa kommenteissa ja vastaisissa kasvukatsauksissa. Odotamme lausunnon loppuversiota mukaan lukien tarkistukset. Ja odotamme loppuversiota, joka lähettää sitten talousvaliokuntaan. Kiitoksia. Nyt minun on muistutettava aikataulusta. Tarkistusten jätön määräaika on 14. joulukuuta kello 12. Äänestys Envivaliokunnassa järjestetään 24. tammikuuta ja äänestys Ekonissa on 6. helmikuuta. Nyt voimme mennä seuraavaan kohtaan esityslistallamme, nimittäin eh, vastuuvapaus, EUn yleinen talousarvio ja myöskin eh, virastot, jotka ovat meidän valvonnassamme. Ja annan heti eh, puheenvuoron esittelijälle, nimittäin itselleni. Ja selitän teille lausuntoluonnokseni ja pyydän anteeksi, mutta minä puhun nyt Italiaa. Sometimes happen. Eh, dobbiamo ricordare... Meidän täytyy muistaa, että tässä me tarkastelemme eh, vuoden 2015 budjetin täytäntöönpanoa ja siinä otetaan huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomus ja yhteydet, joita on ollut komission ja niiden virastojen kanssa, jotka ovat tehneet yhteistyötä ja vastanneet hyvin tyydyttävällä tavalla meidän eh, tietopyyntöihimme. Täytyy muistuttaa, että vuosi 2015 oli toinen täytäntöönpanovuosi monivuotisissa rahoituskehyksissä ja vuonna, eh, vuodelle, sille 2014-2020. Ja Joidenkin budjettikohtien täytäntöönpano oli alhaisempi tämän takia kuin aikaisempina vuonna. Kuitenkin se on ollut hyvin korkea monissa kohdin. Joissain tapauksessa on saavutettu jopa 99,9 prosentin täytäntöönpano. Tämä tarkoittaa, että on täysin hyödynnetty äh, käyttöön annetut varat ja täytäntöönpanoaste on ollut erittäin korkea. Menen heti näihin eri täytäntöönpanolukuihin, mitä tulee toimiin, joita ympäristöpääosasto on tehnyt. Se on saanut 369

yhdeksän prosenttiin sitoumuksista 91,7 prosenttiin maksumäärärahoista. Mitä tulee julkiseen terveyteen, niin Santepääosasto on 97,4 prosentilla pannut täytäntöön maksusitoumuksia ja maksumäärärahoja myös vuoden 2014-2020 julkisen terveyden ohjelman täytäntöönaste on ollut erittäin hyvä, 99,9 prosenttia, ja maksumäärärahat käytettiin täysin. Mitä tulee elintarviketurvallisuuteen ja kasvinterveyteen, niin Tässäkin tapauksessa täytäntöönpanoaste on ollut korkea ja jotkut siirrot ovat vahvistaneet toisia budjettikohtia, hätäapukohtia. Tässäkin käytössä olevat määrärahat käytettiin täysin. Vuonna 2015 ei otettu käyttöön uusia pilettohankkeita e, eikä valmistelevia toimia tehtiin ainoastaan yksi valmisteleva toimi, joka liittyy eläinten kuljetuksiin ja edellisten vuosien aloitteet saatettiin päätökseen. Sitten viisi hajautettua virastoa, jotka ovat meidän toimivaltuuksissamme, eli EFSA, EMA, tautien ehkäisy- ja valvontakeskus, EYK, niin täytyy muistaa, että äh, ne auttavat teknisellä ja materiaalisella tavalla äh, instituutioita politiikan laatimisessa. Ja siksi ne tarvitsevat riittävät äh, määrärahat ja inhimilliset voimavarat täyttääkseen toimensa. on otettu käyttöön korjaustoimia sekä parlamentin että tilintarkastustuomioistuimen huomioiden pohjalta erityisesti äh, on tällaista itsearviointia, e, parannettu sisäisiä valvontajärjestelmiä ja äh, monivuotisia ohjelmia niin, että on tarkempia yksityiskohtia sekä tarjouskilpailuista että tuista, joita on myönnetty. Ja sellaiset asiat, kuten eh, talousvalvonta ja EFSAn kohdalla on tarkasteltu erityisesti sisäistä eh, valvontaa ja ammattiasiantuntijoita. Ja olemassa olevien tietojen pohjalta sekä tilintarkastuomioistuimen pohjalta mielestämme vastuuvapaus voidaan myöntää komissiolle, kun on kyse ilmastopolitiikasta, elintarviketurvallisuudesta, julkisesta terveydestä ja vastuuvapaus voidaan myöntää näille viidelle virastolle, jotka ovat meidän valiokuntamme toimivaltuuksissa. Ja nyt annan puheenvuoron varjoesittelijöille. Mä aloitan heti kollega Kaadenbachista. Ja ich darf mich beim Kiitoksia. Haluaisin kiittää kiittää lämpimästi esittelijä. Uskon, että edellisen kerran jo lyhyesti keskusteltiin asiasta. Lausunnot ovat erittäin tyhjentäviä, annattavat hyvän kuvan valiokunnan näkemyksestä ja myöskin sen osalta, mitä tuomioistuin on todennut. Silmiin pistävää on se, että periaatteessa kaikki tilintarkastustuomioistuimen että on vähintäänkin täytäntöönpanovaiheessa eri virastoissa, tai niitä ollaan pistämässä täytäntöön. Tämä on erittäin tärkeää, kun huomiota tulee. Usein ne jätetään huomiotta, nämä huomiot, eikä tämä ole parasta yhteistyötä, mutta nyt olemme nähneet, että yhteistyö toimii. Uskon, että meillä ei ole paljonkaan tarkistuksia tulossa SNDn suunnalla kenties haluaisimme painottaa jotakin asioita hieman enemmän kuin tässä tekstissä, mutta periaatteessa voimme hyväksyä edustaja Lavian näkemyksen tässä hyvin suurelta osin. Thank you very much. Um, Kiitoksia oikein paljon, edustaja Selimovic. Thank you very much. Kiitos. Kerran vain nyt, että Suunnittelemme tarkistuksia lausuntoon, joka mielestämme on hyvä. Me olemme iloisia, että virheaste on laskenut, mutta pari ehdotusta meiltä varmasti pitää tulla. Ja kerron vain nyt, että näin tulee tapahtumaan. Thank you very much, Miss Dornano. Kiitoksia, edustaja Dornano. Kiitos, puheenjohtaja. On vaikea olla allekirjoittamatta tätä kertomusta, joka koskee komissiota viitevirastoa. Tämä talouden hallinto on asiallista ja perheaste laskee, varankäyttö on hyvä ja hallinto on rationalisoitu. Osa virastoista ovat tehneet taitoja ponnisteluita vähentääkseen henkilöstöä tämän vaaditun viiden prosessin hengessä, että komissio vaatii. Esimerkiksi EUn ympäristövirasto. Näitä yrityksiä täytyy jatkaa juustohjelma periaatteella. Ja työpaikka, budjetti, suhde vaihtelee merkittävästi virastoittain. Ja sitten peruskysymykset. Virastot ja toiminta pohjautuu komission lainsäädäntöperustaan perustavan äh, ongelman. Esimerkiksi lääkevirasto ja kemivirasto ovat merkittävästi riippuvaisia yksityistä varoista. Ja tämän vuoksi jotkut käyttänteet eivät ole täysin tyydyttäviä. Muistamme tapahtuma, joka on kylläkin vuodelta 2014, jossa pyydettiin ma- markkinoille pääsyoikeutta, joissa kemiaviraston toiminta oli epäilyttävää. Eturistorita kysymys on toinen paljon puhuva esimerkki. Tuo koskee useampaa virastoa, erityisesti elintarviketurvallisuusvirastoa, joka eikä tähän ole saatu mitään selkeää vastausta. On kiireellistä, että nämä virastot toimivat seurattavasti, noudattavat, ö, tai, no, kuuntelevat tieteellisiä komiteoita. Ajattelen esimerkiksi Servariksi äh, rokotetta. Ja äh, parlamentin demokraattisesti valitut edustajat ovat esimerkiksi EFSAssa ja seuraavat geneettisesti muunneltujen äh, organismien asemaa. Julkisen terveyden palvelut ja politiikan pitäisi palvella eurooppalaisia – mutta asiakirjassa todetaan, että maahanmuuttokriisi on vaikuttanut merkittävästi kolmannen terveyden ohjelmaan. Ja tässä on valitettava merkittävä epidemiariski. Tämä maahanmuutto voi aiheuttaa epidemioita, jotka saattavat johtua joukkoon lähtemätten patogeeneista tai näiden vastaanottamaiden pakolaiskeskuksen epähygienian vuoksi. Thank you very much. And now we want to listen uh, the commission. Kiitoksia. Ja nyt haluamme kuulla komissiota. En tiedä, kuka teistä haluaa puheenvuoron. Oui, merci, monsieur le président. Kiitos äh, puheenjohtaja. Ympäristö, pää, ilmasto, pääosastot ja ympäristökeskus 2015 2016 ovat näiden kannalta kääntetekeviä vuosia, koska ensinnäkin nyt ensimmäistä vuotta pistetään täytäntöön uutta oikeudesta perustaa LIFE-ohjelmalle ja samalla saatetaan päätökseen hankkeita, jotka, josta päätettiin edellisen Life Plus oikeusperustan pohjalta. Nyt olemme tyytyväisiä siihen, miten 2015 sujui ja mitä täytäntöönpanoon tulee ja budjetin toteutumiseen. Budjetin toteutuminen oli erittäin hyvällä tasolla, erityisesti pistämään merkilleen huomattavan parannuksen, joka liittyy maksumäärärahojen toteuttamiseen ilmastopääosastolla. Nyt vaikuttaa siltä, että siellä on päästy kunno- kunnolliseen vakionopeuteen, mitä tulee eri hankkeisiin ja toteuttamiseen ja uusiin menetelmiin, kuten siihen, kuinka tarkastellaan kasvihuonekaasupäästökysymystä. kysymystä. 90 prosenttia, 95 prosenttia oli budjetoitunut. Tämä on erittäin hyvä indikaattori 2015 vuonna. Tilanne eräinen kuin edellisenä vuosina. Silloin ei ollut maksu, maksu suhteen ongelmia enää ja maksuja ei jouduttu keskeyttämään, Tämä oli myönteinen seikka. Mitä tulee sitten sitten säännönmukaisuuteen ja laillisuuteen maksuissa. Moni tällä viittasivat virhetason. Tilintarkastustuomioistuin toden totta antoi jotakin suosituksia. Korjattu sellaisia, joista keskusteltiin yhdessä tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Yksikään näistä huomautuksista ei kuitenkaan millään tavalla anna syytä huoleen. Ja on arvioitu, että mitä julkisestikin on puhuttu. Kahdenväisesti on niitä suosituksia käsitelty ja annettu vastauksia ja sitten reagoittu tuotantarstoimistomen suosituksiin. Lukuisia seikkoja. Ensimmäinen niistä, jotta tuotantarstoimiston pyysi, oli se, että yksinkertaistettaisiin ja selkeytettäisiin tekstiä erityisestikin, kun on kyse tukia koskevasta yleissopimuksesta vuodelta 2007. Toinen seikka on se, että pitäisi paremmin seurata hankkeita niiden toteutusvaiheessa. Näillä toimilla on vaikutusta nyt nähtyihin tuloksiin. Tässä mietinnössä viitataan pilonttihankkeisiin ja valmisteleviin toimiin. Ne täytyy keskittää sellaisille alueille, joilla saadaan tulosta aikaan, muutosaikaan. Yksi esimerkki vuodelta 2015 on pilottihanke BESTä. Kyse on hankkeesta, joka pitää, pyrkii pitämään yllä biologista monimuotoisuutta meren takaisilla alueilla, esimerkiksi Guajanassa, Uudessa, Kaledoniassa ja Kanarian saarella. Tämä toimii erittäin tyydyttävästi tämä pilottihanke ja tulokset olivat erinomaisia. Tämä voi toimia esimerkkinä pilottihankkeesta. Se oli erittäin onnistunut sellainen. Nyt annan puheenvuoron kollegalleni, joka vastaa terveyspääosaston Kiitos. DG Sante, terveysohjelmista vastuusta virastosta myös. Meillä on tervetullutta. tuon panoasteet olivat hyviä virastojen tulopuoleen liittyvät asiat ovat sellaisia, että komissio pystyy myöhemmin täydentämään. Voisimme mainita äh, ruokaan liittyviä ja rehun liittyviä asioita palata jonkun verran, ja tämä johtuu eläinten terveydentilan paranemisesta jäsenvaltiosta. Ja tulot muuttuvat tilanteen mukaan vaan vakuuttaa esittelijälle, että kun tilintarkastustoimisto tekee suosituksia virastoille, komissio ja hallintaneuvosto pitävät huolta, että näihin suosituksiin kytketään toimeenpanosuunnitelmat, joita sitten myös toteutetaan. Thank you very much. Kiitoksia. Jos muita puheenvuoropyyntöjä ei ole, Voimme muistuttaa tästä aikataulusta. Tarkistusten jätön määräaika on 14. joulukuuta kello 12. Äänestys Envi-valiokunnassa on kokouksessa, joka järjestetään 30. 31. tammikuuta ja äänestys KONT-valiokunnassa järjestetään maaliskuussa. Ja nyt me odotamme kaksi minuuttia, että seuraavan asian esittelijä tulee paikalle. Edustaja Kapeson tulee paikalle. Odotamme muutaman minuutin ja sitten aloitamme ihan ajoissa. Edustaja Kalenbach. Niin, saanko käyttää tätä äh, äh taukoa? Äh, koska olen niin iloinen siitä, että komissio on yhtynyt tämän parlamentin valiokunnan kantaan ja myöskin riippumattomien tutkimusten näkemykseen, että lintudirektiivi ja luontotyyppidirektiivi luovat hyvää eurooppalaista suojaa ja että refitin suhteen ei pitäisi mitään muuttaa muuttaa, vaan se pitäisi panna täytäntöön ja tämä on kyllä menestys myöskin osoitus tämän valiokunnan sitkeydestä ja haluaisin sydämesti kiittää kaikkia. Herra Florence. Niin, tämä nyt provosoi minua, mutta tässä tapauksessa sillä tavoin, että haluan teitä tukea. No voi, pyydän anteeksi. Tämä kone on uusi, enkä minä tiedä, miten se sammutetaan. Niin, olen samaa mieltä siitä, että että luontotyyppidirektiiviä ei saa täysin avata, koska ei tiedetä, mistä siinä, mitä sitten tapahtuu. Oli sitten maanviljelijä tai kansalaisjärjestön edustaja. Siitä olen samaa mieltä, mutta kyllä aivan uskomattomia täytäntöönpano-ohjeita on sinne eh, hivuttautunut, joita meidän on muutettava ja komission osoitetta eh, osallistuttava. Esimerkki tästä oli muutama päivä sitten Ruotsissa ja ne halusivat siellä jonkun suunnitelman tehdä. No sitten komissio sanoi, no tehkääpä se suunnitelma. Sitten Ruotsin hallitus teki kunnollisen suunnitelman ja se palautettiin viisi kertaa, koska joku on pyhä vihreä isä Brysselissä esittää sitä, eikä hänelle tuo suunnitelma sovi. Ja kyllä tässä pitää olla tieteellinen tutkimuspohta. Jos kerron teille, miten nämä suuntaviivat suunnitellaan, niin ei siinä ole mitään poliitikkoa enää mukana. Ne tekevät mitä he haluavat. Ja minä sanon komissiolle, että jos te jatkatte näin, niin kyllä kansalaiset karkaavat meiltä. Voitte sanoa sen pääjohtajalle ja myös komissaarille. Thank you for your comment. Kiitoksia näistä kommenteista. Ne eivät ole mitään joulutervehdyksiä. Ja nyt me pidämme muutaman minuutin tauon ja odotamme esittelijämme seuraavaa asiaa varten. Okay, we can uh, restart with the next point in our agenda, that is... Uh, no niin, voimme jatkaa seuraavalla kohdalla esityslistassamme, nimittäin mielipiteen vaihto tarkistuksista, jotka liittyvät äh, EUn vaihtoehtoihin lääkkeiden saatavuuden parantamiseen. Olemme saaneet 617 tarkistusta ja nyt meillä on esittelijällä pitkä ja vaikea työ edessään, jotta hän voi yrittää etsiä mahdollisen kompromissin. Mutta nyt annan esittelijä puheenvuoron, niin tähän voi kertoa meidän näkemyksensä tarkistuksista ja miten saisimme aikaan hyvän tuloksen lopulta. Bueno, disculpa, no tenía previsto. Kiitoksia, puheenjohtaja. Pyydän anteeksi, en tiennyt, että tämä esitys kohta tulisi aikaisemmin käsitteleen kuin alun perin. Olin toisessa kokouksessa, mutta kuten puheenjohtaja sanoi, meillä on 617 tarkistusta. Tämä tarkoittaa sitä, että hyvin paljon työtä täytyy vielä tehdä, jotta saadaan aikaan kompromisseja. Olen erittäin kiitollinen varjoesittelijöiden antamasta tuesta. He ovat tehneet suorastaan loistavaa työtä. Tämä mahdollistaa sen, että laaja konsensus on syntymässä, ja se onkin tarpeen. Tämä tietystikin myöhästyttää valiokunta-äänestystä, mutta uskon, että meillä nyt on helposti hoidettava kompromissipaketti edessämme. Tietystikin tämä on äärimmäisen mielenkiintoinen aihe. Se herättää hyvinkin paljon huomiota myöskin suuren yleisön parissa. Asia liittyy erilaisia näkemyksiä. Uskon, että kaikki Mielekkäät tarkistukset on katettu kompromisseissa ja kompromisseista on tullut hyviä. Ne potentiaalisesti parantavat tilannetta, kun on kyse lääkkeiden saatavuudesta. Kuten te tiedätte, alkuperäisenä tarkoitusperänä mietinnön takana oli se, että meitä huolestuttivat lääkkeiden hinnat ja tiettyjen lääkkeiden hinta ja saatavuus Euroopassa. Olemme tietoisia lääkeyhtiöiden ja terveysjärjestelmien, tervontajärjestelmien tilasta. Monestakin syystä lääkkeet ovat usein aivan liian kalliita. Lääkeyhtiöt eivät halua tehdä tutkimusta sellainen lääkkeiden kohdalla, joilla ei ole riittävästi hyödyn tavoittelumahdollisuuksia että joita käytetään vain vähän. Lääkkeiden saatavuus Vaihteli myöskin eri jäsenvaltioissa. Kaikki riippuu myöskin talouskriisistä ja siitä, kuinka terveydenhoitojärjestelmiä hoidetaan eri jäsenvaltioissa. Tämä kaikki vaikuttaa tilanteeseen. Mitä me sitten yritämme tehdä tämän mietinnön kautta? Pyrimme antamaan kokonaiskuvan tilanteesta ja pyrkimään, pyrimme keksimään ratkaisuja sen, siihen, miten lääkkeet olisi paremmin saatavilla kaikkialla Euroopassa. Uskomme, että komission pitäisi luoda kannustimia esimerkiksi ja tekinoikeuslainsäädännön muuttamisen kautta sekä kannustamalla julkisiin investointeihin ja lääketieteelliseen tutkimukseen. On tärkeää enemmän käyttää generisiä lääkkeitä, jotta lääkealasta tulee kilpailukykyisempi. Tässä suhteessa meidän täytyy siis pyrkiä lisäämään kilpailukykyä tällä alalla niin, että hinnat saadaan alemmaksi. Lisäksi täällä on mukana monia tarkistuksia, joissa puhutaan siitä, kuinka alan sirpaloitumista täytyy pyrkiä vähentämään markkinoiden sirpaloitumista eri jäsenvaltioiden kesken. Voin antaa tästä jotakin esimerkkejä. Uskon, että Tarvitsemme kunnalliset hinnoittelujärjestelmät ja palautus- tai korvausjärjestelmät potilaille vakuutusten kautta tai muuten. Kuten sanoin jo, olen tehnyt hyvää yhteistyötä varjoesittelijän kanssa 670 tarkistusta on onnistuttu pusertamaan pienempään määrään kompromissitarkistuksia. Minun täytyy kyllä sanoa, että työ ilmapiiri oli aivan erinomainen varjoesittelyiden kanssa keskustelussa. Tämä on sen, että nyt meillä on 360 kompromissia 670 tarkistuksen, tarkistuksen sijaan. Periaatteessa peräänkuulutamme parempaa yhteistyötä ja avoimuutta jäsenvaltioiden suunnalla ja lääkeaineiden hinnoittelun pitäisi myöskin kiinnittää huomiota. Joudutamme komissiolta lainsäädäntöä, jonka kautta voidaan arvioida li- saattua lisää arvoa ja innovaatioita, kun on kyse uusista lääkkeistä ja niiden pääsystä eurooppalaisille markkinoille. Uskon, että tällainen lähestymistapa voisi olla hyödyksi myöskin jäsenvaltioille, kun pohditaan lääkkeiden ohjehintoja ja potilaille maksettavia korvauksia. Samalla voidaan pyrkiä vähentämään lääkemarkkinoiden sirpaloitumista Euroopassa. Voisin todeta myöskin, että teolliset tekijänoikeudet ovat erittäin tärkeä kysymys, varsinkin kun on kyse kannustamista, joita voidaan antaa teollisuuden, teollisuudelle. Meidän täytyy valvoa sitä, kuinka kannustamia voidaan käyttää innovaatioiden ja tutkimuksen edistämiseen. Niin täytyy kiinnittää huomiota. Lisäksi investointeja tarvitaan ja innovaatioita tarvitaan sekä julkisia että yksityisiä sellaisia. Ja mitä julkisiin investointiin tulee, täytyy varmistaa, että investoinnit myöskin tuottavat tulosta. Kilpailukykyä täytyy parantaa ja eurooppalaisten kilpailuasemaa ja myöskin generisten lääkkeiden markkinoita täytyy pyrkiä edistämään. Joissakin tarkistuksissa viitataan siihen, että meidän täytyy lääkkeiden saatavuusongelma saada kuntoon, koska joskus lääkkeiden saatavuus vaihtelee maakohtaisesti ja aluekohtaisesti. Tässä kohtaa olemme pohtineet sitä, kuinka voisimme nopeammin saada lääkkeitä tutkittua, kokeiluvaihe nopeammin hoidettua. Nyt tarvitaan uusi toimintasuunnitelma esimerkiksi antibioottien osalta. Lisäksi tarvitsemme urpolääkkeiden kohdalle parempaa sääntelyä harvinaisten sairauksien lääkkeiden kohdalle. Varjoesittelijät ja muut edustajat ovat tehneet hyvää yhteistyötä minun kanssani ja mikäli sama jatkuu, varmasti pääsemme hyvään tulokseen. Uh, Karl-Heinz Florence. Kiitoksia. Sitten varjoesittelijät Karl-Heinz Florence. Niin, paljon kiitoksia esittelijä. Jouluiset kukkatervehdykset teille lähetän mielelläni takaisin. Se, meillä on ollut erittäin mukava työskentelyilmapiiri. Kyse on kuitenkin siitä, että me kaikki työskentelemme samojen ihmisten puolesta, kansalaistemme puolesta, jotka ovat huolissaan sairauksista. Kyllä me teemme asioita oikein sun aluksi. Olin vähän skeptinen, vähän skeptinen olen vieläkin, koska Euroopan unionin toimivaltuus on aika rajallinen, mutta kyllä minun piti tässä kuulla monia asioita, joita just kollega Aukenkin esimerkiksi kertoi, niin sitten minun oli sanottava, että no ehkäpä, ehkäpä se voi olla niin. Eli joitakin asioita olen valmis tukemaan ja ryhmäni myös, ja sehän on varmasti jo menestys on paljon huolia terveydenhoitokustannusten räjähdysmäisestä kasvusta. Meidän on otettava se vakavasti ja se, että hinnan muodostus on vähän niin ja näin, sen minäkin ymmärrän, että loppujen lopuksi, se on sitten vietävä oikeuden eteen. Se on Saksassa tapahtunut ja se on ihan oikein niin, mutta en usko, että komissio voi pitkällä aikavälillä olla ja sosialismista. Luovuimme maassa niin 20 vuotta sitten, emmekä halua sitä ottaa uudelleen käyttöön Euroopan kautta. Eli kyllä minunkin maastani on riittäviä sääntöjä, ei sitä teollisuus pelkästään määrää. On hyvin monimutkaisia sääntöjä hintojen määrittelemiseksi. Minulle sopii oikein hyvin se, että jotkut maat, esimerkiksi Benelux-maat ja tietääkseni Itävalta, yhdistyvät saadakseen suuremman joukon ja toimijakseen sitten vastapuolena tälle alalle. Tässä kyllä saatte minun tukeni. Olen myös kiitollinen siitä, että tämä vähän nuorsosialistinen äänensävy on mietinnöstä hävinnyt. Se ei nyt ole konservatiivinen mietintö enää, mutta se on siellä keskitietä kulkee, kyllä minä voin sitä tukea. Se oli aluksi vähän liian kielteinen, koska me saa unohtaa, että lääketeollisuus on tehnyt myös erinomaisia innovaatioita, enkä nyt halua toistaa sitä, mitä täällä olen pari-kolme kertaa sanonut. 20 vuotta sitten oli sairauksia, e, jotka, jossa oltiin kuolemaan tuomittuja, ja nyt nämä ihmiset voivat elää, eli ei tätä teollisuutta saa... Ö, panna häpeänurkkaan, mutta etteivät ne ole mitään ähm, äh, enkeleitä, niin siitä minäkin olen samaa mieltä. Äh, terveysteknologia-arvio, se on hyvä eurooppalainen lähestymistapa. Siinä voidaan saada aikaan erilaisia vaikutuksia. Tätähän tehdään jo vapaaehtoiselta pohjalta ja meidän pitäisi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 keskittyä tieteellisesti todistettuun lisäarvoon. Tiedän, että sosiaalidemokraattiset ja vihreät ystäväni haluaisivat harmonisoida myös eettisiä ja sosiaalisia kysymyksiä. Toivotan eh, teille kaikkea hyvää, kun yritätte harmonisoida Pohjois- ja eh, Etelä-Euroopan etiikan. Eh, voitte jatkaa sitä ihan eläkeikään asti. Kyllä näiden valtioiden on se tehtävä itse, mutta nämä tieteelliset kriteerit, joita meillä on, hyödynnetään niitä kunnolla, jotta voimme ähm, välttää kaksinkertaisen työn. Äh, sitten tekijän oikeudet, tässä olen vähän puu ja kuoren välissä, haluaisin, että ne, jotka investoivat paljon rahaa uusien patenttien kehittämiseen, voivat myös hyötyä näistä patenteista. Äh, mehän olemme lapsemme hyvin kouluttaneet, mutta sitten eivät voi töihin mennä, kun patentit on kadonnut. Minä tunnen nuoren miehen, joka kasvattaa nuoria pensaita. Nämä pensaat pystyvät kaatopaikalta vetämään pois dioksiineja, furaneja ja muita myrkkyjä ja sitten nämä jätteet voidaan panna jätteenpolttolaitokseen. Jos hänen täytyy luopua patentistaan, niin hän voi kyllä sulkea liiketoimintansa. Kyllä minä haluan, että patentit pysyvät patenteina, mutta kyllä tietenkin voidaan katsoa, että onko vielä jotain vaihtoehtoja. Tällaista yleistä avaamista en voi hyväksyä. Tiedän, että on tällaisia lisäsuojatodistuksia patenttien pidentämiseksi. Neitä kritisoidaan. Tätä on estettävä. Eli jos patentti päättyy ja sitten siihen lisätään joku pikkujuttu ja sitten saa taas 10 tai 20 vuoden patentin jatkoa ja vaikka mitään kliinistä hyötyä siitä ei ole. Tästähän on kyse. Mehän haluamme kliinistä hyötyä potilaillemme, niin sitä minäkin vastustaisin. Äh, hinnoista sanoinkin jo mielipiteeni. Nyt voin vain vielä kerran toistaa, että Benelux-maat äh, ja Itävalta ja jotkut muutkin Pohjoismaat ovat jo ryhtyneet ratkaisemaan tätä kahdenvälisesti. Nyt kun kovasti kritisoidaan Eurooppaa, niin tämä on varmaan oikea lähestymistapa. Mitä tulee rinnakkaisvalmisteisiin, niin tuen kaikkea minun maassani. Niitä käytetään hyvin paljon ja sitä voidaan vain tukea. Erityisesti ne ihmiset, joiden taloudellinen tilanne ei ole niin hyvä, niin mielellämme heitä autamme. Eli kiitoksia oikein paljon. Tämä työ on ollut oikein mukavaa, sitä on ollut vähän paljon, mutta kiitän eh, esittelijää, miten me mielellämme yhteistyötä kanssanne. Kiitoksia, edustaja Faria. <clears throat> Bom, eu, eu pegar também nas palavras. Kiitos, puheenjohtaja. Ja lyhyesti On ilo työskennellä esittelijän, esittelijän ja muiden varjoesittelijöiden kanssa tämän aiheen parissa. Olemme ilmaisseet useampia huolenaiheita, olemme tehneet ne selväksi esittelijöille ja varjoesittelijöille näissä kokouksissa, joita meillä on ollut. nämä e, e, jäsenvaltioiden korvausjärjestelmät on yksi asia, mikä minua huolestuttaa. Lääkkeiden hinnat ylipäätänsä jotkut, erityisesti uudet lääkkeet, ovat äärimmäisen kalliita. Pelissä on kansallisten terveysjärjestelmien kestävyys ja terveyspalveluiden yleishyödyllisyys. Meidän täytyy pitää myös huolta, että lääketeollisuus pysyy pystyssä useammassa jäsenvaltiossa. Teollisuuden kilpailu, on tärkeää, että meidän täytyy tukea kilpailukykyä monesta syystä. Mutta koskaan ei pidä unohtaa päätavoitetta kuitenkaan, eli yleiset tervepalvelut hintaan, johon ihmisellä on varaa. Tähän on monia syitä, mukaan lukien taloudelliset syyt. Näistä on paljon keskusteltu varjaisittelijöiden kokouksissa, mutta ihmisten on hyväksi käyttää kalliiden lääkkeiden muodossa on jotain, jota emme voi syistä hyväksyä. Ja EU voi tasapainottaa lääkette, markkinoita ja hintoja. Valitettavasti eri jäsenmaiden lääketeollisuuden tilanteista on vaihtelevaa, vaihtelevan tasoista tietoa eri jäsenmaista. Ja monesti ovat sitä mieltä, että meidän täytyy tehdä jotain si- sille, että lääkkeitä hinnoitellaan aggressiivisesti, erityisesti uusia lääkkeitä. Tämä on yksi keino lisätä lääkkeiden saatavuutta. Ehkä tarvitsemme enemmän rajat ylittävää yhteistyötä ja seurattavuutta ja uusi, uusien teknologioiden kehittämisessä lääketeollisuudessa, niin että kaikki voivat hyötyä tutkimus- ja kehitystyöstä. Meidän täytyy myöskin rohkaista uusien lääkkeiden markkinoille tuottamista. Toistan, että me tarvitsemme tutkimus- ja kehitystyötä, jotta voimme parantaa kansanterveyttä, mutta toistan edelleen uusien lääkkeiden, lääkkeiden täytyy olla sen hinta, että ihmisellä on niihin varaa. Muuten ihmisellä ei ole, enemmistöllä ei ole pääsyä lääkkeisiin. Tarvitsemme myös parempaa yhteistyötä kansallisten viranomaisten kesken, erityisesti niiden, jotka ovat vastuussa hintojen asettamisesta ja korvaustason asettamisesta. Me tarvitsemme reilun järjestelmän kaikissa maissa, niin että meillä on terveysjärjestelmä, joka äh, tarjoaa arvon lisää. Tämä minä olen esittänyt aikaisemminkin tässä valiokunnassa mutta myös teknisissä kokouksissa varjostelijoiden tapaamisissa. Toistaisin vielä, että me tarvitsemme myöskin tiedonkerojärjestelmien, että saamme tietoa kliinistä tutkimuksesta ja tiedämme, mitä tehokkaita lääkkeitä on, ja meillä täytyy olla yhteiskäytettäviä järjestelmiä, jotta voimme arvioida in, uusien lääkkeiden innovaation tuoman lisäarvon puolueettomalla tavalla. Täytyy myös pitää huolta sitä, että lääkeyritykset eivät koordinoi hintoja esimerkiksi kartellien avulla. Esittelin, hän on tehnyt valtavasti työtä, yrittänyt tiivistää nämä sellaiset tarkistukset kompromisseiksi ja lopuksi olemme edenneet merkittävästi mietinnössä ryhmien näkemykset ovat lähestyneet. Parannuksia kuitenkin tarvitaan. Tarvitaan vielä pari teknistä tapaamista. En halua sanoa muuta tässä vaiheessa. Kiitoksia, edustaja Rivasi. Merci, monsieur le Kiitos, puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää keskustelusta, on käyty tämän mietinnön tiimoilta. Kun katson otsikkoa lääkkeiden saanti, niin päällimmäinen ongelma on lääkkeiden hinta. Mikäli haluaa mikä halutaan, että lääkkeet ovat saatavilla, silloin täytyy hinnan olla kohtuullinen. Erilaiset sosiaaliturjärjestelmät eri jäsenvaltioissa täytyy, että sen kuntaminen jatkossakin korvat lääkkeitä. Eli er, er, pitkän aikaa jo lääketehtaiden laboratorio oli 20 vuoden monopoli aina vuoteen 2000 saakka. Oli tämmöinen blockbuster-järjestelmä, ja voittaa tuli miljardi vuodessa jopa innovaatioiden menettämisen pelossa lääketehtaata mm, ryhtyvät valmistamaan hieman samantyyppisiä lääkkeitä kuin ne, jotka olivat jo olemassa, käyttävät samaa molekyyliä. Ja laboratoriot itse määrittelevät hinnan. Nyt on tämmöisiä niche buster toimia. Hinnat ovat suorastaan järkyttäviä, kun on kyse näistä vähemmän käytöstä lääkkeistä. Ja kun on kyse lääkkeiden saannista, minä sanoisin komissiolle, että kuulkaapa nyt, nyt on olemassa pakollinen lista. Miksi ette mene jäsenvaltioiden pakelle? Teidän tehtävänne on toimia yhteydessä jäsenvaltioiden kanssa. Nyt pitäisi jäsenvaltiot velvoittaa toimimaan Tällaista käytetään esimerkiksi Brasiliassa ja muissakin maissa tästä järjestelmää jotkut lääkkeet saattaa maksaa jopa satoja euroja ja sitten kymmeniä tuhansia miljoonia, kymmeniä tuhansia Saksassa. Hinnat vaihtelevat maasta toiseen ja lääketehtaat eivät voi tällä tavalla tuhota sosiaaliturvajärjestelmää, romahduttaa sitä jäsenvaltiossa hinnoittelun vuoksi. Sitten se, miten hinnat määritellään ja minkälaista tutkimusta ja tuotekehitystyötä tehdään, ja tämä, näiden välinen yhteys, nämä täytyy erottaa toisistaan, koska voin antaa tästä nyt esimerkin. Viippumaton lääketieteen alan lehti sanoi, että 40 vuoden aikana vain kaksi uutta lääkettä on tullut markkinoille. Voidaan taistella tuberkuloosia vastaan. Se kuitenkin tappaa 1,5 miljoonaa ihmistä vuodessa mutta heidän uhaan kyllä tuli lukuisia kymmeniä lääkkeitä samaan aikaan. Kyse on julkisesta palvelusta ja terveyden pitäisi olla päällimmäisenä. Nyt lääkkeitä myydään sinne, missä ihmisillä on rahaa. Nyt pitäisi erottaa toisistaan todellakin hintojen määrittely ja tehty tutkimus- ja tuotekehitystyö. Ja mitä tähän mietintöön tulee, nyt pitäisi, eh, nyt huolella pohtia käsitettä innovaatio. Mitä innovaatio tarkoittaa? Kyse on joka innovaatioiden tasosta, keksintöjen tasosta, kuinka saadaan esimerkiksi patentteja, eurooppalainen patenttivirasto ja patenttivirasto, että minkälaisia patentteja on tavatta, kuinka paljon. Tämä pitääkö pikemmin katsoa sitä, mitä hyötyä lääkkeestä on potilaan hoidossa. Ja kun teknologia kehittyy, Metsän du Monde esimerkiksi on eurooppalaista patenttivirastoa kritisoinut siitä, että ka- kaikkea lääkkeiden hoitomuoto ei pidetä innovaationa. Toinen seikka on se, mitä lisää arvoa, hoidollista lisää arvoa saadaan lääkkeestä jäsenvaltioiden tasolla. Ja kun mitenkä hinnat määritellään ja kuinka korvaukset määritellään. Teknologian innova- teknologiset innovaatiot eivät välttämättä hyödyttää potilaan hoitoa. Sillä riittävästi, riittävästi ei ole lisäarvoa markkinoilla. Innovaatioiden yhteydessä tarkastaa sitä hoidollista lisäarvoa, joka lääkkeellä on. Nyt mietintö meni oikeaan suuntaan, mutta meidän pitäisi siitä huolimatta pohtia yleistä etua. Niitä itsekin on innovatiivisia. Ja tarkastelen nykyisiä patentteja patenttijärjestelmää, niin patentti ei ole vielä takoo siitä, että että tulee uusia lääkkeitä, jotka vastaavat planeetan tasolla lääketieteellisiä tarpeita. Kenties pitäisi pohtia muutakin kuin vain patentteja. Ja kun on haetaan tilanne terveyspuolella, ja VTO esimerkiksi voisi puuttua pelin nyt ollaan ja pelkästään lääketehtäiden armoilla. Samana aikaan nyt päätän puheenvuoroni. Olen äh, AKT-valtuuskunnan jäsen ja halusin sanoa, että siellä suunnalla on monia sairauksia, joiden kliinistä tutkimusta ei on rahoittanut. Ja kuka sitten sanoo patentit, lääketehtaat? Ja me joudumme sitten ostamaan nämä rokotteen näihin tauteihin lääketehtäiden määrämällä hinnalla. Nyt pitäisi jonkinlaista ehdollisuutta ottaa käyttöön niin, että laborit saavat palkkansa, se on tietenkin normaalia, mutta mikäli julkisella tutkimuksella äh, rahoitetaan tutkimusta, niin kyllä pitää jotakin vastennettakin saada. Mr. Pedicini. Kiitoksia. Edustaja Pedicini. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos myös esittelijälle hänen mikrofoni. Ah, mikrofoni meni pois päältä. Niin, keskityn C-hepatiittiin, jota pidän esimerkkinä. Öö, meidän kannastamme. Siksi lähden joistakin luvuista. WHO arvioi, että maailmassa on tällä hetkellä noin 130-140 miljoonaan ihmisen, joilla on krooninen C-hepatiitti. Ja äh, noin 100 000 näistä ihmisistä kuolevat liittyen hepatiitti C-sairauksiin. Myös Euroopassa luvut ovat huolestuttavia, kun on huomioon, että kun Pohjois-Euroopassa näitä nollasta yhdestä eh, prosentista yhteen prosenttiin, niin Etelä-Euroopassa se hepatiitin määrä on 2,5 prosentista 3,5 prosenttiin väestössä kun katsotaan näitä huomattavia eroja eri unionin alueiden välillä, on meidän mielestämme hyvin outoa, että Euroopan komissio ei vieläkään pysty eh, käynnistämään kunnollista toimintasuunnitelmaa C-hepatiitin äh, hoitamiseksi. Tai ehkä se ei ole niin outoa, koska äh, meistä tuntuu, että että on parempi ylläpitää tätä sairautta kuin saada aikaan terveyttä. Vaikuttaa siltä sen sijaan, että pysäytetään tämä sairaus, yritetään kronisoida se, jotta voidaan hyödyntää siitä syntyvät valtaisat voitot. C-hepatiittia voidaan poistaa ja meidän tarkistuksessamme osoitettiin, että se voidaan saavuttaa aikaisella diagnoosilla ja käyttämällä yhdistettynä hoitona vanhoja ja uusia lääkkeitä kolmen vuoden aikana kollega Rivasi sanoi jo, on sofospo-lääke, joka ehkää tämän viruksen monistumiseen, mutta se maksaa hyvin paljon. Saksassa 43 000, eh, Ranskassa 40 000, Espanjassa 25 000 euroa. Se vaikuttaa pienemmältä kuin Saksan, Ranskan ja Italian eh, hinnat, mutta se on kuitenkin 277 kertaa eh, enemmän kuin tuotantokustannuksessa. Intiassa tämä lääke maksaa 50 euroa. Kapetsonin aloitteen pitäisi olla selkeämpi ja rohkeampi näissä asioissa. Minun mielestäni Mielestäni koko parlamentin täytyisi lähettää selvä viesti komissiolle, ei vaan liittyen C-hepatiitin hoitoon, sen kohdalla puuttuu EU-lainsäädäntöä, vaan pitää kunnioittaa patoilaiden oikeuksia tervehtyä täysin, eikä niin, että syntyy vain krooninen tauti, joka hyödyttää suuria lääkeyrityksiä. Meidän pitää puuttua tähän asiaan rohkealla taso- tavalla. Meidän pitää kuulla myös vetomusvaliokuntaa, joka on saanut useita vetomuksia Euroopan kansalaisilta, joilta kielletään oikeus tervehtyä. Kiitoksia. Kiitos. Sitten edustaja Dorfman. Kiitoksia puheenjohtaja. Ihan lyhyesti. Minä Tein myös muutamia tarkistuksia äh, liittyen äh, rajat ylittäviin lääkkeiden myyntiasioihin. Tämä on ongelma, koska äh, juuri raja alueilla ja alueilla, joissa on paljon matkailijoita, on usein vaikeaa saa ostaa äh, lääkettä ulkomaisella lääkemääräyksellä, äh, koska tuota lääkettä ei ole saatavina. Ähm, tiedän, että tämä ei ole toimivaltuuksissa, mutta on jäsenvaltioita Euroopan unionissa, jotka äh, hyväksyvät tällaisen apteekien välisen myynnin rajat yli Toiset maat, kuten Italia, eivät sitä hyväksy. Italialainen apteekkari ei esimerkiksi voi Saksasta tai muualta tilata lääkettä, jos paikalle tulee potilas, jolla on tähän lääkkeeseen lääkemääräys. Ja vaikka tämä on kansallista toimivaltuutta, niin pitäisi kyllä vähän painostaa, koska mielestäni tämäkin on osa eurooppalaista sisämarkkina-aluetta. Kiitoksia. Mr. Caputo. Kiitoksia, edustaja Caputo. Grazie, president. Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin kiittää kollega Capetsonia erinomaisesta työstä, koska tässä on ollut paljon valmistelevaa työtä ja hän on ottanut vastaan hyvin paljon tarkistuksia meiltä kaikilta poliittisilta ryhmiltä ja kiitos tämän hänen työnsä onnistuimme saamaan näin hyvän asiakirjan aikaiseksi näin hankalasta aiheesta, nimittäin lääkkeiden saatavuudesta Mielestäni tämä on todella perustavanlaatuisen tärkeä asia. Se on tärkeää, koska talouskriisi minun mielestäni on vaikuttanut merkittävässä määrin äh, luotettavien lääkkeiden saatavuuteen, erityisesti köyhemmissä väestöryhmissä. Ja viime vuosina äh, ei ole kasvanut äh, Ähm, rinnakkaisvalmisteiden markkinat eivät ole kasvaneet huomattavasti. Tarvittaisiin tehokkaasta lainsäädäntöä tässä asiassa. Kuluttajat ovat hyvin varautuneita tällaisten rinnakkaisvalmisteiden äh, hyödyistä suhteessa merkkilääkkeisiin. Minä olen äh, tehnyt kysymyksen komissiolle, pyytänyt, että äh, luotaisiin tällainen laaja tiedotuskampanja jotta kuluttajat luottaisivat paremmin rinnakkaisvalmisteisiin. Pitäisin tätä erittäin tärkeänä erityisesti, kun ajatellaan niitä ihmisiä, joiden taloudellinen tila ei, ei ole niin hyvä. Komissio on vastannut minulle, että se on tehnyt jo hyvin paljon ja tilastot todistavat sen. Minä toivon, että kollega Cabezonin työn kautta tämäkin asia saa enemmän näkevyyttä ja toivoisin, että komissio vastaisi koko parlamentille vähän kattavammin ja tekisi päätöksen ryhtyä toimiin. Kiitoksia. Kiitos. Ja nyt haluamme kuulla komissiota. Kiitos puheenjohtaja. Komissio haluaisi kiittää Euroopan parlamenttia arvokkaasta panoksestaan lääkkeiden saatavuutta koskevassa keskustelussa. Paljon erinomaista työtä on tehty. Ja mietinnön laatimiseen on käytetty paljon energiaa. Tarkistusten suuri määrä osoittaa, että että aihe on poliittisesti herkkä. Ja haaste konsensuksen löytämiseksi vallitsee sekä EUn että kansallisella tasolla. Saman aikaan me näemme, että tavoitteet lähestyvät. Yritetään saada innovatiivisia lääkkeitä oikeaan aikaan kaikille potilaille reiluun hintaan ja saman aikaan EUn lääketeollisuuden on pysyttävä kilpailukykyisenä, kuten 12. lokakuuta valiokunta totesi. Ja kuten neuvosto viime kesäkuussa loppupäätelmissään totesi, he on valmiita toimimaan monella avainalueella, jotka Euroopan parlamenttia kiinnostavat ja alleviivaan muutamia niistä. Ensinnäkin lääkelainsäädännön ja säätely välineiden käyttö, jotta saataisiin oikean aikaan tuotteita potilaille ja jotta kaikki lääketieteelliset tarpeet tyydytettäisiin. Mutta teen selväksi, että markkinointilupien täytyy täyttää turvallisuus, tehokkuus ja laatuvaatimukset, jotka ei ole lainsäädännössä on asetettu. Ja meidän täytyy pitää myös huolta, että toimijoiden yhteistyö on hyvää. Tämä koskee tutkimus- ja kehitystyötä, markkinoille pääsylupia, ja sitten hinnoittelu- ja korvauspäätökset ja myöskin lääketurvallisuus. Tarpeet on päällekkäisyys ja koordinaatio riittämättömät vaatimukset johtaisivat siihen, että potilaat saavat ää, liian myöhään tuotteita ja se lisää myös kustannuksia kehittäjille. Komissio on aloittamassa näyttöpohjaisia tutkimuksia suoja sertifioinnin seurauksista ja miten se vaikuttaa lääkkeiden saatavuuteen ja lupamenettelyihin tänään ympäristövaliokon äh, neuvostossa esitetään näiden tutkimusten aikataulut. Ja totta kai komissio pitää parlamentin ajan tasalla tuloksista. Ja sitten lopuksi me työskentelemme terveysteknologian arviointialoitteiden parissa. Ja meille Euroopan parlamentin mietintöluonnokseen suuntaviivat auttavat meitä. Täytyy myös muistaa kansainvälisen terveyssitoumuksemme sekä tekijä- teollisoikeusalan sitoumukset, jotka EUlla on. Kuten sanoin, ne kohdat, jotka otimme esille, eivät ole mitenkään kattava luottoa. Mutta kun kompromissiehdotuksia ei vielä tiedetä, me voi sanoa paljon enempää. Joka tapauksessa seuraamme tilannetta tarkkaan ja harkitsee asemaansa, kun tulos on selvä täysistunnon äänestyksen jälkeen. Jos parlamentit tai yksittäiset jäsenet uskovat, että parlamentilla on asiantuntemusta, joka olisi hyödyllistä, niin tiedätte, olemme aina teitä auttamassa. Kiitos. Thank you very much. And now I... Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron vielä esittelijämme joka Peson Ruitsille. Hän voi päättää keskustelumme. Bueno, yo quiero comenzar y terminar. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin nyt tehdä jotakin johtopäätöksiä. Ja ensinnäkin haluaisin kiittää varjoesittelijöitä heidän yhteistyöhalukkuudestaan. Uskon, että yleisesti ottaen olemme päässeet konsensukseen Joitakin seikkoja otettiin esiin, jo, joita täytyy vielä hieman hioa, mutta joita tämä näyttää esimerkiksi suunnitelma, jolla päästäisiin hepatiitti C-stä eroon ja voitaisiin torjua jotakin muitakin sairauksia. Ja se, kuinka lääkkeiden avulla voidaan pelastaa ihmishenkiä. Ja toisaalta, kuinka pisteen rajoittelyttävää toimintaa koskeva direktiivi täytäntöön. Lisäksi mainittiin lääkkeiden saatavuus. Näitä asioita kommentoitiin. 607 tarkistusta oli alun perin ja hyvin paljon tein työtä, jos otin hyvää tahtoa. Ja niin toivon mukaan tähän henkeen, tässä hengessä jatketaan tästä. Niitä saamme johdonmukaisen hyvän mietintön, mietinnön loppujen lopuksi aikaan. Eri ryhmien kesken täytyy saada johdonmukaisuutta aikaan ja oikea tasapaino mietintöön. Tämä vaatii hyvin paljon työtä, mutta lopputulos tulee olemaan merkittävä. Tekstin täytyy olla hyödyllinen, niin sen täytyy antaa ratkaisuja tai vastauksia niihin toiveisiin, joita kansalaisilla on. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti myös komission suuntaan. Ja johdonmukaisuuteen tässä täytyy ennen muuta pyrkiä yhteistyössä kaikkien kanssa. Yhteistyö tulee olemaan erittäin tärkeää tässä ja uskon, että tämä onnistuu. Kiitoksia. Haluan muistuttaa aikataulusta. Tar- äh, äänestys Envissä on 31. tammikuuta ja täysistunnossa helmikuussa, mutta se on vielä vahvistettava. Äh, meillä ei ole muita asioita ja haluan muistuttaa siitä, että seuraava ylimääräinen kokous järjestetään 15. päivä ensi viikolla siis Strasbourgissa. Silloin äänestämme äh, päästökaupasta ja sitten sitten äh, meillä on 12. tammikuuta Brysselissä seuraava kokous. Nyt voimme päättää kokouksemme tältä päivältä, mutta haluan vain muistuttaa, että kello 12 sitten meillä on täällä tässä salissa äh, jouluvastaanotto.